ja myöskin yli puolet, eli 376 meidän koko parlamentin jäsenistä artiklan 78 kohdan 3 mukaisesti, jotta tämä kahden, tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö, niin siihen lasketaan vain pelkästään puolesta ja vastaantut äänet. Eikä pitäkää Mielessänne tämä. Ja sitten tästä täällä mainitaan, no tyhjätkin äänet kyllä, mutta ne äänet, jotka otetaan huomioon äänestyksessä, ovat miinus- ja plusäänet. Ja artiklan 180a kohdan 2 mukaisesti poliittiset ryhmät ovat pyytäneet, että Tämä olisi siis salainen äänestys. Joten voimmeko nyt äänestää? Edustaja Jukko, olkaa hyvä. Uh, <clears throat> uh, hyvä puhemies. Yksi kahdeksan A nyt me äänestämme asiasta, jossa ne, jotka eivät haluavat äänestää tyhjää, heidän oikeuksiaan ei kunnioiteta. Nythän on katsottu, että tyhjät äänet diskataan ja nyt minä protestoin vahvasti. Tässä ei pidä käyttää työjärjestystä verukkeena. Ja selvä on, että tyhjä ääni on aivan yhtä arvokas kuin muukin annettu ääni. Ja tässä parlamentissa on aina otettu huomioon tyhjät äänet. Vaadin, että parlamentaarista demokratiaa noudatetaan ja että tyhjät äänet otetaan huomioon, kun mitataan kahden kolmasosan enemmistö. Varapuhemiestä, varapuhemiehen ei annettu puolustaa itseään, mikä oli jo ennen kuulumatonta. Ja nyt ei edes tyhjiä ääniä kannateta huomioon, mikä on myöskin ennen kuulumatonta. Per quanto riguarda... Mitä tulee työjärjestyksen tulkintaan, näyttää ensimmäistä kertaa olevan, että annetaan artikla 21 mukaisesti. Ja pitää ottaa huomioon myös yleinen tulkinta kaikissa vastaavissa aiheissa kuin tämäkin äänestys tässä kyseessä. Varapuhemiesten tai muidenkin valinta-äänestyksessä nämä tyhjät äänet eivät alle. Tai minkä tahansa erotuksen äänestyksessä – 78 artiklan mukaisesti, vain kyllä ja ei äänet lasketaan mukaisesti. Paitsi niissä tapauksissa, joissa vaaditaan tällä erityisenemmistö, mutta tällaista ei tässä mainita ollenkaan tähän liittyen, joten minä tulkitsen laajemmassa mielessä tämä artikla 178 ja kaikki muut säännöt, jotka ovat aina määritelleet juuri näitä asioita. Puhutaan siis henkilöiden valinnasta. Eli näin minä tulkitsen työjärjestykset, säännöt, eli vain puolesta ja vastaan äänet lasketaan. Jostain korva. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Olin esittelijä, joka toi mukaan tämän erityisen säännön työjärjestykseen monta vuotta sitten. Sitä ei ole koskaan käytetty aiemmin ja voin vahvistaa sen, että teidän tulkintanne on juuri sitä, mikä oli tarkoituskin. Bene, possiamo passare. Hyvä, voimme nyt äänestää. Salainen äänestys. Ja kuten totesin, tässä tarvitaan kahden kolmasan äänien enemmistö niistä puolesta ja vastaan äänistä. Äänestys alkaa. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ehdotus on hyväksytty. Passiamo alla relazione Hübner e Silva Pereira sulla composizione del Parlamento. Seuraavaksi sitten Hübner ja Pereira, Euroopan parlamentin kokoonpano. Ensimmäisessä äänestyksessä kohta 17 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten seuraavaksi äänestyksellä. alkuperäinen teksti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 4, artikasta 3 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 29 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Alkuperäinen teksti, nimenhuolto äänestys, äänestys alkaa. Jaa, raukea. Sitten kappale 4, kappale 1, artikasta. Ja ja myöskin niille kolme, tästä nimenhuutoäänestyksellä kaikki nämä seuraavat äänestys alkaa. Äätys päättyy. Hyväksytty. Sitten artikla 5, alkuperäinen teksti äänestyksellä, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdatus on kappale 3. 16.26. Nimenomaan äänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Seuraavaksi koko päätös puolesta. Nostakaa käsi ylös. Ei ole äänestys. Nimen, nyt päätöksestä vastaan tyhjä, hyväksytty. Haluatko tarkistuksen vielä? Okei, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päätösjoutuksesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten päätöslauselma kappale yksi. Edustaja Pressa, olkaa hyvä. Grazie. Kiitoksia. Täällä on vähän hämmennystä, että kertonut, mistä oikeastaan tapahtui täällä. Että tien, emme tiedä, mistä äänestettiin täällä oikeastaan äsken. Kyllä näin on teidän pitää kertoa teille. Meillä on kyllä nämä äänestysluettelot, mutta että kerrot, mistä oikein äänestettiin äskettäin. Onorevole Bresso, quando... Edustaja Bresso. Jos kuuntelette minua, niin voin vastata teille. Olkaa hyvä. Yes, puhemies. Ette selittänyt, ettekä sanonut, että kyseessä on artikla 4 kappale 2 tai 3, että nämä tarkistukset raukeaisivat. Ja siksi me luulimme, että me äänestimme niistä, emmekä artiklasta 5. Ette sanonut sitä ääneen. Ette kertonut tätä, joten emme ymmärtäneet. Äänestysluettelo kertoo, että siinä tapauksessa, jos tämä muutos hyväksytään, niin silloin kaksi ja kolme raukeavat. Tämä on täällä äänestysluettelossa kyllä näin kirjattuna. Mi pare io, io sono stato molto chiaro. Mielestäni olen itse ollut kyllä hyvin selkeä tässä, kun eli olen pahoillani perustaja Presso. Minusta olen kyllä puhunut, selkeästi puhunut ja puhuin omaa äidinkieltä italian, niin varmaan tekin ymmärtäisitte varmaan yhtä hyvin kuin minä. arvoisa Thank, thank you, Mr. puhemies. Tässähän on äänestetty ihan mitä tahansa vastaan olisi. Ehkä hyvä, että äänestettäisiin uudestaan päätöksestä. Tämä on tarkastettu jo sitten mennään päätöslauselma erotuksiin. Edustaja Gualtieri, olkaa hyvä. Mr. President, the puhemies, artikla 5, josta on äänestetty heti sen jälkeen, kun hyväksyttiin tarkistus artiklaa 4.1, niin siitä, se, sehän on äänestetty. Ja äänestimme vastoin äänestyslistaa, kun me luulimme, että me äänestimme viisi artiklasta. Ja tuossa ruudulla oli toinen asia, joten nyt me pyydämme, me vain yksinkertaisesti pyydämme, että toistetaan. Me vain pyydämme, että toistetaan viisi artiklan äänestys ja että jatketaan, koska minä ja kollegat olemme äänestäneet e, e, aikaisemman tekstin muodosta. Niin, tiedä, mitä tämä tarkoittaa, tämä, mitkä hakkaa täällä pöytää. Minä olen hyvin selkeä, mitä tuli tarkistuksiin.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 un attimo. Se... Ho capito. Ymmärsin, ymmärsin. Eli minulle kerrottu, minähän en näe tuota taulua täällä takana. Eli taulussa oli virhe neljä ja vitosen kohdalla, siis artikla 4 ja artikla 5 kohdalla. Eli artikla 5. Äänestetään nyt artikla 5 tekstistä, alkuperäinen teksti. Nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Vote chiuso. Äänestys päättyy. Äänestys on, se on hyväksytty tämä teksti. Passiamo allora agli emendamenti. Ja nyt sitten 16D, 2476D nimenhuuto äänestyksellä ja kello kappale kolmannen äänestys alkaa. Il voto chiuso. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 38 raukeaa, sitten päätöksestä vielä päätösjoutuksesta puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. Seuraavaksi sitten päätöslausumehdotukset. Tarkistus siis vielä. Tarkistetaan. Il voto è chiuso. Äänestys päättyy. Testo è approvato hyväksytty. Sitten päätöslausumaehdotukset, kappale 1, alkuperäinen teksti, kahdessa osa, osassa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Alkuperäinen teksti, kappale 3, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kappale 5, alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Artikla tai muutosehdotus 15 kahdessa osassa. A, se raukeaa, joten tarkistus 41 nimenhuoltoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yksi Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 35. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 22. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. tarkistus 22.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 Se on problema tekninen. Täällä on tekninen ongelma, joka ei ole minun syyni. Hyväksytty. Sitten seuraavaksi raukeaa sitten tarkistus, tarkistus kaksi. Kappale kahdeksan puolesta vastaa tyhjä hylätty. Seuraavaksi 23, 36 nimenhuuto äänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys, se on hyväksytty. Alkuperäteksti raukeaa. Mennään sitten tarkoitus seitsemän. Kappaleessa yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus 24D, 32D. Äänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kappale 14, tarkoitus 25 puolesta. Vastaa. Tyhjää. Tarkistus. Tarkistetaan koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Sitten kappale 15, tarkistus 6 puolesta, vastaan, tyhjää. Tehdään taas tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty johtosta kappale C, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjä. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Sitten kohta C, kohta 8, nimenut äänestyksellä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. F, alkuperäinen teksti, osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Sitten F, tarkoitus yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. Tarkistus 10 ja 11 raukeavat sitten johtosan kappale G, 19 D, nimenhuuto äänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 30 raukeaa ja 31 minuutin äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 32 ja minuutin äänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten alkuperäinen teksti nimenhuolto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten H, tarkoitus 12, nimenomaan äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 20 Nimenut äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten I kohta 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21D, 34D, nimenhoito äänestyksellä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi, jo tuossa kappale K, 14D, Nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten koko päätöslausuma äänestyksellä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onneksi olkoon esittelijöille. Sitten seuraavaksi Gonzales Bonds, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisestä suhteesta tehdyn puitosopimuksen tarkistaminen. Kappale 1, tarkistus 2, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten tarkistus 18, nimenut äänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kappale kolme. Tarkoitus kolme. Nimenomaan äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty kappale 4, tarkistus 4D, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kappale 5, tarkistus 5, nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Sitten alkuperäinen teksti puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkoitus kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Sitten tarkistus 7, kappale 7 nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kappale 8, tarkistus 8 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kappale 9, puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kappale 11, tarkistus 11, nimenhuuto äänestyksessä äänestys alkaa. Äänestys päättyy se on hylätty. Sitten alkuperäinen teksti kahdessa osassa äänestyksestä ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kappale 11, tarkoitus 12, nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kappale 12, tarkoitus 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 10, kappale 15 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Sitten kappaleen tarkistus, ei kun 13 siis, tarkistus 13 nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Ja tuossa kappale E, tarkistus 1, nimenomaan äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta. vastaa, Tyhjää. Hyväksytty. Jontosa kappale F. Alkuperäinen teksti puolesta. vastaa, Tyhjää hyväksytty. Johtonsa kappale H, 15 puolesta, vastaa, tyhjää, hyväksytty. Sitten johtonsa kappale I, tarkoitus 17, nimenhuolto äänestyksestä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten alkuperäinen teksti puolesta vasta, tyhjä. Tarkistus tästä kohtaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Sitten päätöslausunnon kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Onnes. Onnittelut edustaja Gonzales Pons. Hyvät kollegat, sitten seuraavaksi Korajo, mietintö. Tämä on nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa koko lausunnosta, koko mietinnöstä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten seuraavaksi vähemmistön suojelu ja syrjimättömyys EUn jäsenvaltioissa. Yksi äänestys puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten seuraavaksi äänestetään Sri Lankan, Trinidad ja Topakon ja Tunisian lisäämisestä suurriskisten kolmansien maiden luetteloon. Komission jäsen Jourova, haluatteko puheenvuoron? Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Madam President, honore... Puhemies, ja jäsenet, me olemme kaikki vastuussa rahanpesun torjunnasta ja terrorismin rahoituksen torjunnasta. Tämä parlamentti on taistellut erityisen kovasti jokaisen rahanpesudirektiivin myötä voidakseen jatkuvasti parantaa meidän laillista puitteistoamme. Ja tämä delegoitu säädös, josta äänestetään nyt, koskee Tunisiaa, joka on tunnustettu nyt erityiskumppaniksi EU:ssa ja haluan painottaa, että tämä säädös ei millään lailla rapauta poliittista tai rahoituksellista sitoumusta EUn taholta Tunisiaan päin. Me tunnustamme nyt Tunisian edistymisen viime viikkoina ja komissio tulee tukemaan ja kannustamaan Tunisiaa vapaus äh, suunnitelma, toimintasuunnitelman toteuttamisessa. Ja me olemme nyt tiiviissä yhteistyössä ja tiiviissä yhteydessä tunisialaisiin ystäviin. Komissio on valmis antamaan tukea niin, että Tunisia poistaa viimeiset puutteet nopeasti ja kun me näemme, että näin on tehty, niin silloin me käynnistämme menettelyn, jonka kautta Tunisia poistetaan tästä rahanpesulistalta. Ja olen vakuuttunut siitä, että prosessin lopussa Tunisiasta tulee esimerkki esikuva muille maille ja tässä onnettelenkin Tunisiaa sen sitoumuksista ja haluan vahvistaa myös sen, että komissio nyt työstää intensiivisesti järjestelmällistä ratkaisua, jotta EUlla on oma riippumaton analyysi ja luettelo suuririskisistä maista, jotta voidaan suojella paremmin EUta ja sen kansalaisia. Kiitos. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Nyt voimme äänestää. Ja muistutan teitä vielä siitä. Kuka? Ystävä Berger? Zur Työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä ja kertokaa myös, mistä artiklasta on kyse. Madame la Présidente. Hyvä puhemies, minä olen tämän vastustuksen tekijä ja rouva komissaari juuri puhui ja halusin vain sanoa kollegoille, että rouva komissaari ei ole mitään lisännyt siihen, mitä, me, mitä komissio meille sanoi yhteisessä Libeekon kokouksessa ja täysistunnossa maanantai-iltana. Ja haluaisin vielä lisätä, että että anteeksi. Emme voi aloittaa keskustelua uudestaan. Tämä on sietämätöntä painostusta komission puolelta. Ja haluaisin muistaa, että pitää ottaa parlamentin jäsenten enemmistö, että voidaan hyväksyä, että äänestetään. Kuka äänestää puolesta? Vastaan. Tämä ei mielestäni ole hyväksytty, mutta, mutta, mutta kyllä, kyllä, odottakaa nyt hetki. Totta kai tarkistetaan tämä. Olkaa hyvä, äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. ääntä puolesta. Ei hyväksytty koska 360 ääntä olisi tarvittu. Sitten seuraavaksi nolla toleranssi naisten sukuelinten silpumiseen. Olkaa hiljaa. Kappale neljä, alkuperäinen teksti ensimmäinen osa, ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten kappale 13, tarkistus 3, nimenhuutoäänestyksellä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 4. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5. Puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten koko päätösosman esitys puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Näin äänestykset ovat päättyneet.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 herra Liese ja Tion, olkaa hyvä, poistukaa rauhallisesti.